EU-puheenjohtajakaudesta. Toivotankin tervetulleeksi Tanskan pääministerin Hel Thorning-Schmidtin, joka toimi neuvoston puheenjohtajana kesäkuun loppuun asti. Olen iloinen myös siitä, että komission puheenjohtaja Asu on täällä paikalla. Ja seuraavaksi puheenvuoron saakin neuvoston puheenjohtaja, pääministeri Tornik Schmidt, kertoakseen Tanskan puheenjohtajakauden tuloksista. Olkaa hyvä. President of the European Parliament. Hyvä Euroopan parlamentin puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvät poliittisten ryhmien jäsenet, hyvät parlamentin jäsenet ja hyvät komission jäsenet. On etuoikeus ja suuri kunnia saada puhua tälle parlamentille jälleen.